puheenjohtaja myös. Ja Kroatia valtioni niin on myös yksi näistä kolmesta maasta varmasti tehdä loistavaa yhteistyötä. Olen lukenut työohjelmanne tarkkaan ja kuunnellut tarkkana varmaan, että kohesiokysymys on hyvin hankala ratkaista teidän kautenanne. No se, mitä sanoitte, eli että haluatte kaventaa pohjoisen välisiä kuiluja, on kaikkien intresseissä. Toivottavasti menestytte tässä. Myös turvallinen Eurooppa, jonka mainitsitte, on erittäin olennainen. Toivottavasti Romania, Bulgaria ja Kroatia pääsevät pian Schengeniin teidän kautenanne. On myös varma, että autatte meitä tässä, jotta kahden nopeuden Eurooppa vihdoin katoaa. Lisäksi painopisteisiin kuuluu myös vahva Eurooppa, Eurooppa, joka voi olla globaali kumppani. Tämä on toki myös äärimmäisen tärkeää. Mikä minua huolestuttaa on viimeinen äh, seikka, nimittäin Euro- yhteisten arvojen Eurooppa, josta puhuitte. Tietysti tässä on eri asioita kollegoilta kuitenkin tästä, että on ollut monia mielenosoituksia, paljon tyytymättömyyttä kaaduilla, myös Romaniassa on nähty teillä jopa oikeusvaltioperiaatetta on ehkä rikottu. Sä sanotte myös, että oikeusvaltioperiaate on toissijaisuuskysymys unissa ja tätä ei voida hyväksyä. Kuulitteko, mitä kansalaiset sanoivat Romanian kaaduilla? Oletteko todella kuulleet tämän ja haluatteko viedä tätä eteenpäin? Ja haluatteko todellista oikeusvaltioperiaatetta vielä eteenpäin omassa maassanne? Yes. Edustaja Rodriguez, kaksi minuuttia, ole hyvä. Welcome, Mrs. Kiitoksia. Tervetuloa, arvoisa pääministeri, parhaat kollegat. Romanian puheenjohtaja Kausi on äh, ensimmäinen laatuaan äh, teidän maassanne ja viimeinen äh, ennen Euroopan parlamentin vaaleja. Tämä on siis erittäin tärkeä puheenjohtajakausi. Erityisesti keskittyisin huippukokoukseen, joka on viimeinen mahdollisuutemme esitellä uusi uudenlainen Eurooppa ennen vaaleja kansalaisillemme. Voisin näin äh, kertoa, mitä odotamme ja toivomme äh, tulevaisuuden Euroopalta. Euroopalta, joka, jonka haluaisimme esitellä Suvion äh, huippukokouksessa. On pyrittävä aikaansaamaan yhteisyyttä, yhtenäisyyttä Euroopan maiden välillä taloudellista, sosiaalista, poliittista yhteenkuuluvuutta. Ja tämä voi näkyä myös ihan konkreettisesti. Ensinnäkin sosiaalinen pilari, josta tulee eurooppalaista lainsäädäntöä ja sitten vahvat eurooppalaiset rahoitusvälineet sen tueksi. Toinen asia ennakkosopimus monivuotisesta rahoituskehyksestä, jossa ähm, todella otetaan huomioon paitsi Euroopan unionin jäsenvaltiot, myös euroalue. Sitten äh, kolmas hyvin tärkeä asia – Eh, Euroopan rajavalvonta ja toivottavasti Romania pääsee mukaan Schengenin alueeseen täysimääräisesti. Sitten neljäs asia, parempi kumppanuus naapurustojemme kanssa, itäinen naapurusto mukaan lukien eh, ja tämä tietenkin on teille hyvin tärkeä asia näin näiden asioiden avulla myös maahanmuuttoa on helpompi hallinnoida ja tämän kaltainen Eurooppa on myös yhtenäinen Eurooppa, mitä tahansa Brexitin suhteen sitten tapahtuukin. Eli tässä teillä on mahdollisuuden avaimet käsissänne. Edustaja Deva, yksi minuutti. Puhemies, Romanian puheenjohtajuuskausi on nyt mukana Brexit-prosessissa ja haluan, että pääministeri romaneista auttaa Britannian pääministeriä. Kaksi vuotta sitten ajattelimme, että Brexit olisi lasten leikkiä. No nyt se on kuuma peruna, eikä mitään ruusuilla tanssimista pääministeri meille. Hän nyt menee loppuun asti. Ja alahuoneessa tilanne ei ole kovin ilahduttava, mutta Pääministeri ei ole muuttamassa nyt strategiansa kesken kaiken. Hän tietää, että tämä on Pandoran lipas, mutta hän haluaa kuitenkin parasta Britannialle. Hän on nyt vaikeassa tilanteessa ja odottelemme henkeä pidätellen sitä, että saisimme tämän nyt onnistumaan. Kiitoksia. Seuraavaksi Udas Jovski. Yksi minuutti, olkaa hyvä. E, chcę życzyć pani premier jak najbardziej efektywnej. Kiitos puhemies, kollegat. Toivotan Romanialle tehokasta puheenjohtajakautta. Ja tässä pitäisi puhua erityisesti työohjelmasta. Paljon asioita on tehtävissä, tehtävänä budjettineuvottelut, uusi maahanmuuttopolitiikka EU:ssa. Paljon eri toimia on tulossa puheenjohtajakauden kauden aikana. Kohesiopolitiikka on yksi prioriteetti, joka lähellä sydäntä, niin olen varma, että Romania tulee geopoliittista huomiota kiinnittämään sitä, mitä tapahtuu maanosan itäosassa suhteessa Venäjään myös totta kai pääasialliset arvot, oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen. No nämä ovat asioita, jotka ovat erittäin tärkeitä myös, mutta minusta kollegat meidän pitäisi toivottaa Romanialle kyllä tykyä, että pääsi yli näistä esteistä. Ja puhemies keskeyttää. C'è una domanda per... Niin teille on esitetty kysymys, hyväksyttekö sen? Nikola, olkaa hyvä domnule președinte Kiitoksia, puhemies. On selvää, että Romanian puheenjohtajakausi on haasteellinen. On hyvin vaikea puhua Euroopan tulevaisuudesta, kun ajatellaan nyt tilannetta Brexitin suhteen. Mutta joidenkin on helppo puhua todellisuuden ulkopuolelta ja tällaiset väärät tiedot eivät ole mitenkään johdonmukaisia. Ja tämä on yksi suurimpia haasteita, joka meillä tällä hetkellä on Euroopan unionissa. Ja tietysti oikeusvaltioperiaate on prioriteetti Romanialle. Ja tämä näkyy siinä. Una domanda deve fare al... Niin teidän pitäisi esittää kysymys edustaja Judasdowskille. Puhemies, täällä on kaksi Nikolaita. Kumpi? Kumpi voi puhua? Vous avez demandé la parole. Te pyysitte puheenvuoroa sinisen kortin kautta. Eli teidän pitäisi esittää kysymys edelliselle puhujalle. Mutta jos teillä ei ole kysymystä, niin... Ei ole kysymystä. Euh, Merci. Eli palataan tähän sitten myöhemmin. Edustaja Höökmark, puolitoista minuuttia. Puhemies. Arvoisa pääministeri, mielestäni on hienoa, että Romania on nyt Euroopan unionin puheenjohtajavaltio. Tämä osoittaa, miten Eurooppa on kehittynyt. Mutta nyt on teidän vastuullanne tehdä tästä puheenjohtajakaudestanne onnistunut ja haluaisin todeta, että te ja hallituksenne vastuulla on torjua korruptiota ihan niin kuin vaaditaan kaikilta muiltakin hallituksilta. Se, että annetaan anteeksi korruptuneille poliitikoille syynä se, että vankilat ovat liian täynnä, ei ole Euroopan unionissa hyväksyttävää. se, että estetään korruption torjujien työ, ei ole hyväksyttävää. Se, että korruptio syytteistä luovutaan oman edun nimissä ei ole hyväksyttävää. Kuulin, että sosialistiryhmän puheenjohtaja Udo Bulman tässä puolusti teitä. Mielestäni se oli häpeällistä toimintaa sosialistiryhmältä ja vei kyllä maton hänen jalkojensa alta. Ja teidän on kannettava vastuu Romanian suojelemisesta, koska nyt se, e, teillä on nyt puheenjohtajuus, kantakaa vastuunne, älkää tehkö tästä mitään sotkua. Onorevole Hökmark, c'è Edustaja Hökmark, teille on esitetty sinisen kortin kysymys, eli Frunzuulika kysymys sitten, olkaa hyvä. <clears throat> Stimate nu crede... Arvoisa kollega, ettekö ole sitä mieltä, että on noloa, että tänään EPPn puheenjohtaja Joseph Daul on onnitellut presidentti Johannista. Romanian presidentti sanoi hänelle, että hän toteutti loistavaa työtä, kun johtaa Romanian puheenjohtajakautta, kun tiedämme erittäin hyvin. Me kaikki tiedämme, että kietävä EUn puheenjohtajuus on itse asiassa hallituksen käsissä, pääministeri Helmissä käsissä, joten eikö tämä nyt nolo, että liittokansleri Kurz antoi tämän viestikapulaan nyt sitten presidentti Johannisille. Hän teki valtapuolisen erheen, kun hän noin teki. Tämä on hyvin outoa, koska eurooppalaiset, ovat, omalaiset vaativat saattia totuuden. Sitten vastaus, olkaa hyvä. Puhemies, kollegani ottaisi tässä nyt jo hiukan sivuraiteelle, koska minä puhuin korruptiosta Romaniassa. Venetsian komissio, Transparency International ja monet äh, muut tahot äh, ovat äh, tähän viitanneet ja se, että annetaan anteeksi korruptoituneille poliitikoille. Romanian pääministeri puhui eh, BBClle tästä. Ja te puhutte nyt siitä, että joku onnittelee teidän eh, maatanne. En minä nyt tästä kovinkaan järkyttynyt olisi eh, sosialistien tulisi olla yhtä tiukkoja Romanian suhteen kuin Unkarin ja Puolankin suhteen olemme, koska vallan väärinkäyttö on vallan väärinkäyttöä. Teidän tulee torjua sitä ja meidän tulee torjua sitä. Onorevole Fajon, prego. Edustaja Fajon, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Arvoisa pääministeri, puheenjohtajakautenne aluksi olette saaneet paljon huomiota, mutta varmaan sitten tällä kaudella osoitatte, mihin kykenette. Tuen teidän painopistealueitanne, erityisesti mitä tulee Länsi-Balkanin alueeseen. Meidän täytyy näyttää myönteisiä esimerkkejä tällä alueella ja haluaisin onnitella ystäviämme Makedoniassa, jotka äänestivät parlamentissa perustuslain muutoksesta. Toivon mukaan myöskin Kreikka äänestää myönteisesti. Johtajat olivat viisaita ja rohkeita ratkaistessaan tämän kiistan. Haluaisin vedota johtajiin ja puheenjohtajavaltioon. Niiden tulisi olla hyvin tiukkoina sen suhteen, miten levitetään vihaa ja yritetään tuhota toimielimiämme. Me tarvitsemme järkevää Eurooppaa. Se on joko sosiaalinen Eurooppa tai sitten ei ole Eurooppaa. Me tarvitsemme vakaata ja rauhanomaista Eurooppaa. Ja toivottavasti te johdatte EUta hyvin. Kiitos. Kiitos, että Tomas, yksi minuutti. Rumunska prvi put predsjeda viečem. Kiitos, puhemies. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Roman ja tomi puheenjohtajana neuvostossa. Ja tämä on, nämä ovat vaikeita aikoita, pitää sopia muodollisesta rahoituskehyksestä. Ja nyt äh, jäsen on eroamassa EUsta. Sen on myös eurovaalit tulossa. No, tämä tulee määrittelemään yhteisömme tulosuuden. Toivon, että Romanin sisäiset ongelmat eivät vaikuta kielteisesti kunnianhimoiseen ohjelmaan. Ei saa hukata nyt aikaa. Pitää puhua politi- jos puhutaan politiikasta ja finanssista, niin, niin tämä ei etene. Maahanmuuttokysymyksiä voi odottaa kantamme maailmassa ei myöskään. Ja mielestäni on tärkeää ja hyvä, että Romania puheenjohtajavaltiona käsittelee näitä kysymyksiä. Turvallisuuskysymykset ovat myös olennaisia. Euro- Eurooppa ei ole turvaton, mutta se ei ole niin turvallinen kuin ennen. Ja nämä iskut, jotka tässä ovat tulleet esille, osoittavat sen myös. Rajaturvallisuus on myös tärkeää. Kiitos, te Marja Esko, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, puhemies. On hienoa nyt saada äh, käydä neuvotteluja Romanian puheenjohtajakauden aikana eri lainsäädäntöehdotuksista. Olen äh, tehnyt jo yhteistyötä Romanian pysyvän edustuston kanssa ja tulen jatkamaan työtä, niin tulen puolustamaan Romanian kansalaisten etuja kaikissa käsitteillä olevissa asioissa, enkä hyväksy psd äh, kohdistuvia äh, hyökkäyksiä mielestäni on myös erittäin äh, epäoikeudenmukaista, että liikkuvuus ei toteudu, enkä myöskään tue näitä oikeusvaltiosyytöksiä. Pääministeri, te puhuitte sisäisestä konsensuksesta. Mielestäni ei tulisi olla minkäännäköistä konsensusta eurooppalaisia arvoja vastaan. Me haluamme liittyä Schengen-alueeseen, mutta sitten meidän täytyy täyttää eurooppalaiset määräykset. Lähettäkää edustajanne eurooppalaisiin pääkaupunkeihin ja pyytäkää Ähm, heitä äänestämään Romanian liittymisen puolesta. Täytyy olla myös varovainen sen suhteen, ketä lähetätte neuvoston kokouksiin, eikä eurooppalaisia varoja tule käyttää mihin tahansa, vaan hyvin varovasti esimerkiksi tieverkoston parantamiseen, rautateihin, sairaaloihin. Te voitte kyllä voittaa eurooppalaisten kumppanienne kunnioituksen. Nyt teidän täytyy toimia koko kansan puolesta. Kiitoksia. Teille on esitetty sinisen kortin kysymys. Hyväksyttekö sen? Selvä. Jaakon Saari, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, olen vähän ihmetellyt, että <clears throat> oikeastaan vielä ei ole yhtään puheenvuoroa käytetty euroopan yhdestä suurimmista ihmisoikeusloukkauksista joka tapahtuu romaniassa eli romaväestön kohtelu. kun te olette romaniasta niin haluaisin kysyä teiltä johtuuko tämä siitä että asiat ovat siellä menneet parempaan suuntaan romaväestön kohdalla vai onko niin että tämmöisessä keskustelussa yleensä ollaan niin kohteliaita ettei nosteta todella vaikeita asioita esille? vastaus niin. Tämä on mielestäni kysymys, joka ehkä liittyy arvoisan edustajan tiedon puutteeseen. Olette tervetullut kanssani Romaniaan. Tulkaa minun alueelleni. Monet parlamentin jäsenet ovat käyneet alueellani, kotikaupungissani. Tulkaa vierailulle, niin näette omin silmin, mitä tähän asiaan liittyy tällä hetkellä. Kiitos. Kiitoksia sitten. Weidenholzer, yksi minuutti. Kiitoksia pääministeri. Joka vuosi puheenjohtaja valtio vaihtuu, eli tämä on rutiinia ainakin Euroopan tasolla. Puheenjohtajakausi on nyt hiukan erilainen tällä kertaa, koska tällä kaudella järjestetään Euroopan vaalit ja lisäksi nyt tämä puheenjohtajavaltio näyttää valoa koko EUlle. Romani ja on osa mekanismia, jolla torjutaan korruptiota. Komissio kyllä totesi, että asia ei ole viime aikoina edennyt. Tästä laadittiin päätöslauselma, jossa totesimme, että olemme tilanteesta huolissamme. Eli Romania tarkkaillaan hyvin läheltä puolen vuoden aikana, mutta tähän liittyy myöskin mahdollisuus. Maa voi osoittaa, että se pystyy ratkaisemaan sisäiset ongelmansa ja olemme vakuuttuneita siitä, että Euroopan tasolla Romania pystyy saamaan paljon aikaan. Ja tässä tehtävässä mielellämme autamme teitä. Honorevole Jurek. Kiitoksia. Sitten Jurek, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Ennen kuin autan tämä puheenvuoroni, kestää minuutin, haluaisin vain sanoa teille, että Bulmanin puheenvuoron jälkeen minä yritin pyytää puheenvuoroa. Kyse oli siitä, että Tajani silloin puhemiehenä ja artikla 11 työjärjestyksessä silloin velvoittaa meidät kunnioittamaan toisiamme ja pidättäytymään kaikista kunnianloukkauksista. Se, mitä edustaja Bulman sanoi, joka puhui erästä jäsenvaltio, jäsenvaltiosta ja hallituksesta ja käytti sanaa fasistinen, niin tässä hän ei ole kunnioittanut tätä parlamenttia eikä suurinta parlamentin ryhmää, nimittäin Tajanin poliittista ryhmää. Tätä ei voida hyväksyä mielestäni. Puhemiehen pitäisi reagoida heti. Ja noin, se oli ensimmäinen asia. Toinen asia. Ei ole mitään oikeus perustaa, jotta antaisi puheenvuoro jollekin, joka on pyytänyt puheenvuoroa, jos, kysy, jos asia liittyy juuri tämän asian. Bulman ei ole ainut, joka on tällaisia puheenvuoroja käyttänyt, joten puhemies, haluaisin, että te väitätte viestin eteenpäin puhemies Tajanil tästä tilanteesta, jota voidaan hyväksyä. Eli Pulmanin puheenvuoro voidaan hyväksyä. Sitten myös sitä voidaan hyväksyä, että puhemies ei reagoinut, ja sitten se, etten saanut puheenvuoroja. Nyt haluaisin aloittaa minun puheenvuoroni, jota varten minulla on minuutti. To był głos formalny. No, no, no, no, mi scusi. Lei... Ei nyt kyllä. Te olette puhuneet kysymyksestä ja viittasitte puhemies Tajaniin, joka oli täällä. Eli hän tietää varsin hyvin tämän tilanteen. Eli toimitaan tämän tiedon eteenpäin. Seuraavaksi Antonio, yksi minuutti. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies, pääministeri. Tervetuloa takaisin. Monivuotinen rahoituskehys, kuten tiedätte, Parlamentin kanta on selvä. Jokainen hanke tarvitsee kunnianhimoiset määrärahat, jotta päästään kesäkuussa tavoitteisiin lähtien liikkeestä torjutaan ilmastonmuutosta ja että torjutaan sosiaalista epätasa-arvoisuutta ja alueellista epätasa-arvoa. Ääriliikkeet kasvavat ja näin ollen Euroopan hanke vaatii johdonmusta siirtymää ja uusia talouden kehityksen malleja. Neuvoston pitää ottaa huomioon, että ilman, menest- ilman edistystä parlamentti ei tule antamaan suostumustaan menopuolella, mutta kuitenkin huomaan, että edistystä ei ole lähes ollenkaan. Ymmärsin, että haluaisitte toukokuussa antaa suuret linjat tälle suurelle sopimukselle liittyen MFFään. Voisitteko tarkentaa, mitä tarkoitatte näillä suurilla linjoilla ja toisaalta miten aiotte ottaa huomioon parlamentin kannan? Kiitos. Kiitoksia. Sitten edustaja Bresso. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Eli onnittelut ensinnäkin pääministerille puheenjohtajakauden johdosta ja kiitoksia näistä neljästä aihekohtaisesta painopistealueesta, jotka mainitsitte. Haluaisin puhua alueellisesta lähentymisestä. Mikään alue, kuten muistutitte, ei saa jäädä oman onnen sanojaan. Ja uskon tämän vuoksi, kuten Euroopan parlamentissa todettiin jokin aika sitten, että meillä pitäisi olla suunnitelma jälkeen jääneille alueille, esimerkiksi etäisille alueille, maaseutualueille ja vuoristoalueille. Meillä on suunnitelma kaupunkialueille, mutta pitäisi olla myöskin näille alueille suunnitelma. Eli tartutteko te tähän parlamentin haasteeseen ja teette aloitteen, joka voisi sitten myöhemmin johtaa kyseiseen suunnitelmaan? Mielestäni olisi, tämä olisi hyvin tärkeää teidän puheenjohtajakaudellanne Romaniahan alue, jossa on etäisiä alueita, vuoristoalueita ja maaseutualueita. Ja lopuksi yksi sekuntihan vielä. Yli 20 miljoonaa nuorta äänestää nyt ensimmäistä kertaa Eurooppa-vaaleissa. Ja mitä aiotte tehdä, jotta heidät saataisiin mukaan paremmin ja jotta he todellakin äänestäisivät Eurooppa-vaaleissa? Kiitos. Nika, prego. Kiitoksia. Sitten edustaja Nika, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, arvoisa pääministeri, arvoisat äh, hallituksen jäsenet. Ensinnäkin haluan äh, onnitella teitä hyvin äh, selkeästä Romanian puheenjohtajaa kauden esittelystä. Samalla pyytäisin teiltä selkeyttä yhdessä asiassa, joka saattaisi synnyttää hämmennystä yksi meppipuheenvuoro täällä ei liittynyt millään tavalla puheenjohtajakauteen, vaan oli puhdasta vaalipropagandaa. Esimerkiksi mitä tulee edustaja Verhostatiin, hänen ja Romanian, romanialaisen puolueen väliseen eh, sopimukseen, niin teidän täytyy ymmärtää, että hän on ärtynyt muista syistä kuin puheenjohtaja kautenne eh, vuoksi. On koko joukko eh, kollegoita, jotka valmistelevat ja ovat valmistelleet tätä kautta. Puhuitte neljästä pilarista konvergenssi, turvallisuus, globaali Eurooppa ja arvojen Eurooppa, kaikki nämä asiat kyllä aivan varmasti jäävät historiaan. Tämä puheenjohtajakausi tulee olemaan hyvin tärkeä ja varmasti sitä tullaan pitämään EU-jäsenyyden tärkeimpänä askeleena. Onnea matkaan! Kiitoksia. Seuraavaksi Toija. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia ja tervehdys neuvoston puheenjohtajalle tässä vaiheessa. Hänhän oli arvoisa kollegamme täällä parlamentissa aikaisemmin. Muutama asia, koska monet asiat ovat jo tulleet esille, erityisesti oman ryhmäni jäsenten puheenvuoroissa ja tuen heitä täysimittaisesti. Ja kaksi tärkeää asiaa. Sosiaalinen pilari, sehän on yksi näistä neljästä pilarista, joka on tärkeä osa romanin ohjelmaa. Ja Tämä voisi olla erittäin tehokas tapa toimia Euroopassa nyt kriittisessä vaiheessa kansalaisten osalta monissa maissa. Tietyissä maissa sosiaalisiin kysymyksiin on kiinnitetty enemmän huomiota, joissain vähemmän, mutta me tarvitsemme kuitenkin Eurooppaa, joka on lähellä ja joka liittyy työhön, hyvinvointiin ja lapsiin. Ja ryhmäni haluaa erityisesti korostaa lapsitakuuta. Ja sitten vielä teollisuus. Nämä kuuluvat yhteen, koska Eurooppa, joka kasvaa, on myöskin Eurooppa, joka voi olla lähempänä kansalaisten tarpeita ja toiveita. Eli myöskin horisontti ja muut ohjelmat kuuluvat tähän puheenjohtajakauteen ja tällä tavalla voisimme saattaa nämä työt päätökseen. Kiitos. Prego, Nicole. Kiitos sitten Danti, yksi minuutti. Entis. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia pääministeri. Tervetuloa takaisin Euroopan parlamenttiin. Euroopan parlamentin vaalit lähentyvät, joten Romanialla ei ole paljon aikaa saada tärkeää lainsäädäntötyötä loppuun. Eli nyt keskityn ainoastaan yhteen aiheeseen, eli sisämarkkinat. Kaikki tietävät, että se on yksi suuria menestystarinoita Euroopan yhdentymisessä, mutta siellä on kuitenkin monia heikkouksia ja puuteita, jotka ovat viime vuosina kehittäneet pelkoa ja Euroopan vastaisuutta. Meidän täytyy täydentää sisämarkkinoita, meidän täytyy saada aikaan säännöt, jotka erityisesti liittyvät talouden ja yhteiskunnan digitalisoitumiseen. Ja tässä yhteydessä vielä haluaisin korostaa yhtä aihetta asetusta, joka liittyy markkinavalvontaan. Ja toivottavasti Romanian kaudella saadaan nämä neuvottelut päätökseen muutaman viikon sisään. Meidän täytyy Euroopan kansalaisille taata, että markkinoilla on lainmukaisia ja turvallisia tuotteita, varsinkin niitä, joita myydään verkossa. Me tarvitsemme näitä sääntöjä, jotta pystymme paremmin suojelemaan Euroopan kuluttajia ja jotta voimme taata Euroopan yrityksille yhtäläiset kilpailumahdollisuudet. Kiitos. Täällä on 25 nimeä menettelyssä ilman puhujalistaa, eli kaikki eivät voi saada puheenvuoroa. Eli annamme kymmenelle puheenvuoron ja me nämä poliittisten ryhmien mukaan jotta kaikki ryhmät tulisivat edustetuiksi. Edustaja Pasku, yksi minuutti. Kiitos, rouva pääministeri, puhemies. Jokaisen puheenjohtajan pitää noudattaa kolmea seikkaa. Ensinnäkin jatkaa siitä, mihin edellinen puheenjohtaja on jäänyt kaksi saavuttamat tavoitteensa ja kolme sen pitää ottaa huomioon EU-konteksti tuon aikana. Romania ohjelma kunnioittaa näitä kolmea periaatetta ja nyt haluamme perustaa toimintamme vakaisin perusteisen takia Romania puheenjohtajamaana sen pitää yrittää vahvistaa globaalia läsnäolomme. Ei pidä unohtaa, että jotta EU olisi vahva ei vain toimielimina, vaan muutenkin meidän pitää varmistaa, että kukin jäsenvaltio on vahva – koska tällä hetkellä ei ja tulevaisuudessa suojeluita toimimme tarjoavat. No, siinä pitää ponnistella 200 voimakkaammin taudellisesti, sotilaallisesti ja muutenkin. Ja tämä tapahtuu jäsenvaltion välityksellä ja tämä tapahtuu rinnakkain myös, jotta voidaan vahvistaa EUta. Tämä tavoite voidaan vain saavuttaa kuitenkin, jos jatkossakin pyritään yhdessä tavoitteisiin. Ei pidä vai jäädäkin yksityiskohtaan. Muresan minuutti seuraavaksi. Muresan. Vă mulțumesc, domnule președinte. Kiitoksia, puhemies. Arvoisa pääministeri, hyvät kollegat, Romania on nyt ensimmäistä kertaa EUn puheenjohtajavaltio. Se on maallemme historiallinen hetki ja tässä on nyt todella kyse Romanian kansasta tässä puheenjohtajakaudessa. Romanian kanssa on valmis tähän ensimmäiseen EU-puheenjohtajuuteen jo kahden vuoden ajan. Ihmiset ovat kaduilla puolustaneet eurooppalaisia arvoja, oikeusvaltiota, riippumatonta oikeuslaitosta ja samalla he, heillä on ollut käsissään EU-lippu. Romanialle on kunnia saada Eh, johtaa EUta, mutta eh, samalla se on merkittävä haaste ja merkittävä vastuu. Ensinnäkin eh, tulevien seitsemän vuoden rahoituskehys on nyt teidän harteillanne ja lopullisille edunsaajille on annettava varmuutta asioista mahdollisimman pian. Sitten Brexit, No, tämän illan äänestys jo näyttää suuntaa, mutta miljoonat Euroopan kansalaiset yhdistyneessä kuningaskunnassa vaativat tietoa omasta tulevaisuudestaan. Tässäkin Romanialla on mahdollisuus. Samoin Romania voi parantaa Eh, itäisten kumppaniemme kanssa yhteistyötä, mutta kaikkein tärkeintä on vastata EUn odotuksiin ja kunnioittaa EUn arvoja. Tätä odottavat myös kansalaiset. Koitetaan nyt kuitenkin noudattaa puheaikoja. Seuraavaksi Marias, yksi minuutti. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Eli hyvä pääministeri, aion nyt puhua maahanmuuttokysymyksistä. Tässä ollaan nyt déjà vu-tilanteessa. Neuvosto ei halua edetä. Jäsenvaltiot toimivat niin kuin ennenkin, eivätkä ne halua muuttaa Dublin kolmosasetusta. Italiasta on nyt sitten tullut varastointialue maahanmuuttajille. Ja tällä hetkellä maahanmuuttajia tulee maarajojen yli Turkin kautta. Eli uudelleen sijoittamisen pitäisi vihdoinkin alkaa toteuttaa. Ja myöskin turvapaikkajärjestelmää tulee muuttaa. Meidän pitäisi luopua Dublin kolmosasetuksesta. Turvapaikkahakemusta ei pitäisi tehdä ensimmäisessä jäsenvaltiossa, vaan ne pitäisi jakaa jäsenvaltioiden kesken. Kiitos. Kiitos. Sitten Grappini yksi minuutti. Kiitos puhemies, pääministeri, komission jäsen, puhemies, hallituksen jäsenet, kollegat. Haluaisin vain kiittää teitä, jotka olette osoittaneet tukevanne Romania. Olen ollut itsekin hallituksessa, tunnen sen erittäin hyvin ja olen aivan varma, että he tulevat tekemään parhaansa. En puhu paljonkaan ohjelmasta, koska ensimmäistä kertaa – Meillä oli hyvin laaja komitea, jossa kaikki teivät voimakkaasti töitä. Myös pysyveristö teki paljon töitä, mutta on sääli, että kollegat, tulevat tänne väärin tiedon parlamenttiin, nyt käyttävät noita valeuutisia hyväkseen. Ja no, täällä vaan parlamentissa tehdään kovasti töitä, jotta voitaisiin torjua valeuutisia, joten kyllä, nyt vaalit ovat tulossa, mutta ei tarkoita sitä, että pitäisi hyökätä jäsenvaltiota vastaan, vaan siksi, että se on puheenjohtajavaltio. Puhutaan tärkeistä asioista, puheenjohtajavaltiosta ohjelmasta. Se olisi ollut hyödyllistä minusta puhua näistä seikoista, miten tullaan saavuttamaan nämä asiat. Puhutaan prioriteeteista eikä puhuta asioista, joista emme ole varmoja. Ja voin vakuuttaa teille, että teillä ole faktoja. Toivon lykkäytykö puheenjohtajavaltiolle. Ja tänään oli äänestys täysin tärkeästä asiasta, johon mennään nyt neuvottamaan. Ja tulette näkemään loppujen lopuksi kollegat, miten hyvin Rovania tulee pärjäämään. Hienosti tehty. Ja lykkytykö? Kiitos, tämän kuneva yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Arvoisa pääministeri, onpa mukava nähdä teitä täällä jälleen. Tehän olitte aiemmin Euroopan parlamentin jäsen osallistuin kerran muun muassa Grapinin ja Limskin kanssa ryhmän järjestämään tilaisuuteen. Kyse oli tuolloin kausityöntekijöistä Balkanilla. Ja todella toivon, että tämä Balkanin alueen yhteistyö vahvistuu entisestään puheenjohtajakaudella, ne Kuitenkin olen huolissani kuullessani, että Romania on aika huono esimerkki, mitä tulee palkkoihin, sosiaaliturvaan ja työntekijöiden oikeuksiin. Onko todella näin? Neljän vuoden ajanhan me teimme täällä yhteistyötä ja tiedätte kyllä Euroopan parlamentin prioriteetit, sosiaalinen pilari, ihmisoikeudet, Eh, yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistaminen. Nämä ovat meidän prioriteettejamme, joiden tulisi olla myös teidän prioriteetteja, ne Toivotamme teille kaikkea hyvää puheenjohtajakaudellaan. Ne on nämä matkaan. Kiitos. Jarokka. Kiitoksia seuraavaksi Jarok. Yksi minuutti. Honorable Prime Minister. Arvoisa pääministeri, toivotamme teille kaikkea parasta kaudellenne ja kiitoksia, että otitte esiin tiettyjä painopistealueita. Meille tärkeää on kohesio, josta puhuitte, ja on erittäin tärkeää, kun ajatellaan taloudellisia eroja eri alueiden välillä, mutta myöskin miten Euroopan kansalaiset pystyvät nauttimaan oikeuksistaan. Eli sosiaalinen ja taloudellinen kohesio, josta puhutaan, on erittäin tärkeää. Ja me nyt sitten luotamme teihin kuuden kuukauden aikana, koska näissä asioissa teillä on paljon kokemusta. Te olette yksiköisimpiä jäsenvaltioita EU:ssa ja te kovasti yritätte muuttaa tilannetta. Ja kiitoksia kysymyksestä, joka koskee romaneja ja myöskin Marineskun vastauksesta. Ymmärrän, miksi hän sanoi näin. On erittäin tärkeää, että me tarkastelemme uudestaan köyhien asemaa ja tällä puheenjohtajakaudella meidän pitäisi lähettää viesti Eurooppaan, että 120 miljoonaa köyhää, jotka elävät Euroopassa, niin heidän tilannettaan on parannettava tulevina vuosina. Eli toivottavasti puheenjohtaja ja maana vie tätä asiaa voimakkaasti eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Joana, yksi minuutti, olkaa hyvä. Puhemies, pääministeri, arvoisat Romanin hallituksen jäsenet, kollegat, ei ole varmaankaan sattumaa, että tänään 12 vuotta siitä, kun Romania liittyi EU-hun, kun esitellään nämä prioriteetit Romanian kaudella Romania itse asiassa juhlistaa kahta tärkeää vuosipäivää. 169 vuotta on kulunut siitä, että Mihai Minescu, suuri kansallinen rooliamme, syntyi. yli, häntä on käännetty yli 60 kielellä ja sitten on myöskin kansallinen kulttuuripäivä. Meille romanilaisille, mitä nyt tapahtuu tällä hetkellä juuri tässä, juuri nyt Euroopan parlamentissa? No, Romanian pääministerin äänellä, Rovedancilan äänellä nyt eh, puhuu hänen visiostaan – Romanian puheenjohtajakaudella. Tämä on itse asiassa hetki meille juhlistaa taas kerran tätä. Meidän pitäisi olla erittäin ylpeitä siitä, että olemme tämän suuren perheen jäsen, EUn jäsen. Haluaisin nyt toivottaa menestystä pääministeri Dancilalle ja Romanian hallituksen jäsenille. Ja pyydän kollegat, luottakaa Romanian kansan visioon ja näkemykseen tämän mantin aikana. Tämä on suuri kunnia minulle tämän parlamentin jäsenä työskennellä näitä asioita, joita käsitellään puheenjohtajakautenamme. Ja agrivaliokunnan varapuheenjohtajana tiedetään hyvin, että YMP on erittäin tärkeä prioriteetti Euroopalle ja tästä syystä pääministeri haluaisin pyytää, minkälainen visio Romanialla on tässä ja mitä ehdotatte, mitä tulee tähän politiikan kiitos. Onorevole Preda. Edustaja Preda, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puhemies. Ihan lyhyesti. Arvoisa pääministeri, viimeisten kuukausien aikana te ja hallituksenne jäsenet olette kritisoineet komissiota usean otteeseen väittäen, että komission toimet ovat perustuneet valeuutisiin ja pintapuoliseen asioiden tarkasteluun tee. Ja hallituksen jäsenet olette kuitenkin nähneet Euroopan parlamentin päätöslauselman, jossa todetaan, että myös ulkomaisilla toimijoilla on tässä sormensa pelissä. Kun ajatellaan mm, institutionaalisia kumppaneita. Miten tämä yhteistyö voi toimia, kun on tällainen luottamuksen puute toimi elimiin? Lisäksi yksi asia. Kun puhutte Romanian puheenjohtajakauden painopistealueesta, niin äh, Romaniassa TV-kanava keskeytti lähetyksensä 10. Äh, elokuuta mielenosoituksista. Tämä on propagandaa ja toimittajien painostusta. Ei Romaniassa ole vapaata tiedonvälitystä. Teidän toden totta tulisi avata silmänne. Vieläkö ajattelette niin kuin Ceausescun aikana ajateltiin, kun haluttiin mieluummin propagandaa kuin totuutta? Jos olette todellinen Kiitoksia. Sitten seuraavaksi edustaja Ruohonen. Yksi minuutti.

Kiitoksia. Hyvät kollegat. Romanian puheenjohtajakausi on tärkeä hetki maalleni. Ja Romania osoittaa hallinnollisen kykynsä ja arvonsa ja roolin, joka sillä on, kun hallinnoidaan Eurooppa-asioita ja määritellään Eurooppa-hankkeen tulevaisuutta. Täytyy myös muistaa, että Romanialla on strateginen asema. Se on linkki tässä ketjussa – jossa tasapainotetaan asioita ja yritämme yhdistää Eurooppaa. Romania on hyvin eurooppalainen maa ja tämä on nyt erittäin tärkeä aikana, jolloin on niin paljon haasteita, joten meidän pitäisi nyt toimia solidaarisesti kaikkien romanialaisten hyväksi. Ikävä kyllä minun täytyy nyt todeta Kellerille, Verhofstadille ja muille, jotka tänään ovat puhuneet, että te olette väärässä. Saamani tiedot ovat virheellisiä. Teitä on manipuloitu. Ja on harmi, että te olette tänään esittäneet tällaista kritiikkiä Romania sen hallitusta vastaan. Tämä on kaikki osa nyt vaalikamppailua. Romania on oikeusvaltio ja me noudatamme kansalaisten oikeuksia. Ja Romanian presidentti on teidän ja muiden toimielinten ystävä ja hän ei noudattanut perustuslakia. Jos haluamme oikeudenmukaisen Euroopan, niin meidän täytyy varmistaa, että 2019 vuosi, jolloin ei enää syrjitä Romania ja Bulgaria ja että Schengen-aluetta vahvistetaan, eli että Romania ja Bulgaria pystyvät vihdoinkin liittymään sille. Kiitoksia. La parola ora a nome della Commissione. Seuraavaksi komission varapuheenjohtaja Ansi, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Kiitoksia, puhemies. Arvoisa pääministeri, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Haluan kiittää teitä kaikkia tästä intensiivisestä keskustelusta. Niin kuin tiedämme, Romanian puheenjohtajakaudella eh, eteen tulee Brexit, samoin Euroopan parlamentin vaalit ja neuvottelut eh, tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä ovat käynnissä. Samalla on saatettava päätökseen neuvottelut 242 ehdotuksesta. Tulemme tekemään hyvää työtä kaikki yhdessä. Näin totesi viime viikolla presidentti Klaus Johannes Bukarestissa. Kun komissaarikollegio vieraili Bukarestissa, äh, näin hyvin selvästi, että romanialaiset ministerit ottavat nämä sanat hyvin vakavasti. Nyt odotan hedelmäistä yhteistyötä Euroopan parlamentin, komission ja Romanian hallituksen välillä tämän teidän EU-puheenjohtajakautenne aikana. Toivotan teille mitä parhainta menestystä. Kiitoksia. Ja sitten pääministeri Antsila. Kiitos, puhemies. Olen kuunnellut erittäin tarkkaan entisten kollegoiden puheenvuoroja. Ja olisin toivonut ehdotuksia, ratkaisuja ja myönteistä lähestymistapaa, jotta kaikki eurooppalaiset, jotka katsovat meitä tänään, voisivat nähdä, että oli vastauksia heidän huolenaiheisiinsa, täysin vastauksia heidän ongelmiinsa. Saatellaan erilaisia yhteiskuntaluokkia ja alueita ja maita ympäri Eurooppaa. Ja kuten sanoin jo aikaisemmin, en ole tullut tänne tasaamaan tilejä tulin tänne Euroopan parlamenttiin sellaisen maan pääministerinä, joka nyt on neuvoston puheenjohtajamaa. Tulin tänne Romanian pääministerinä, jotta me yhdessä voisimme löytää ratkaisuja, jotka vahvistaisivat Eurooppaa, jotka saisivat aikaan EUn, joka on paljon lähempänä sen kansalaisia kaikissa jäsenvaltioissa – Haluaisin kiittää teitä, komission varapuheenjohtaja, ystävällisistä sanoistanne ja luottamuksesta, jota olette ilmaisseet ja osoittaneet meille neuvoston puheenjohtajamaana. Tarvitsemme tukeanne ja olen vakuuttunut siitä, että yhdessä komission ja parlamentin kanssa me tulemme turvaamaan vakauden ja konsensuksen näissä asioissa ja haasteissa, joita kohtaamme. Yritän vastata tietenkin kysymyksiin. herrastolojaan. meidän ministerimme ovat kokeneita. Me olemme aikaisemmin työstäneet näitä kysymyksiä jo ja olleet yhteydessä valiokuntien puheenjohtajien ja komissaareihin, jotta saataisiin suuntaviivat näihin mietintöihin ja teksteihin, joita on tulossa. Ja meillä on myös neuvoston sihteeristön tuki, joten älkää esittäkö tällaisia ideoita, että ministerin eivät olisi tehtävänsä tasolla ja etteivät he voisi antaa positiivisia ratkaisuja ongelmia, joita hän tulee hoitaa. Te olette itsekin romanialainen ja olisin toivonut, että olisi, voisitte uskoa romanialaisiin ministereihin ja valtiomme kykyihin. Te puhuitte siitä, että pääministeri pitäisi tavata Hollannin ja Ranskan pääministerit. Olen täysin suhtautunut tähän avoimesti. Voisin mennä hyvin Hollannin parlamenttiin ja suhtaudun avoimesti sen ehdotukseen, että puhuisin Romanian presidentin kanssa, jotta hän käsittelee näitä, ottaa nämä asiat esille neuvostossa, koska hän meitä edustaa siellä, että tulee euroalueeseen ja siihen liittymiseen ja suunnitelmaan. No, joulukuussa 2018 saatiin loppuun tuo suunnitelma ja se on nyt julkaistu ja painettu ja meidän pitää nyt noihin vaiheisiin ryhtyä, jotka siinä suunnitelmassa on mainittu. Ja toki Mielelläni kerron tuon ohjelman yksityiskohdista teille, mitä tulee sd ryhmän johtajan. No kiitos tuesta, jota ilmaista tässä asiassa ja haluaisin esittää teille takuun, eli että kyllä me toimii oikeusvaltioperiaatetta ja samalla me kunnioitamme ihmisoikeuksia ja niiden ihmisten oikeuksia, jotka ovat kärsineet väärien päätösten ja tuomioiden takia herra Verhofstadt, no sääli, että hän on lähtenyt jo. Haluan vakuuttaa teille Verhofstadt, että me olemme tehtävien tasolla. Ja juuri tästä syystä olen pyytänyt konsensuksen rakentamista. Tarvitaan yhteispäätöksiä, tarvitaan konsensusta ja se on suunta, johon tulemme työskentelemään samalla. Olisin toivonut, että poliisiryhmän johtajana olisitte tulleet tänne ja esittäneet arvion ohjelmastamme, ettekä olisi tulleet tänne puhumaan vain ongelmista ja huolista, jotka olivat maamme sisäpolitiikkaan. Mielestäni on tärkeää, että keskustelu perustuu faktoihin. Ja no, herra Verhofstadt, hän kritisoi Romanian hallitusta, mutta Pyytäisin, että hän antaa romanaisten muodostaa omat mielipiteensä ja uskoa sitten, mihin haluavat. Pyytäisin, ettei Verhofstadt yritä sanella omia vakaumuksia romanialaisille. kollegat. Totta kai on tärkeää antaa ehdotuksia muille valtioille, mutta kunkin valtion ja sen kansan pitää antaa muodostaa omat ideansa ja mukata omaa kohtalo kohtaloon. Rova Keller sanoitte, että tuhannet romanilaiset ovat osoittaneet mieltään kaduilla, mutta saitte vääriä tietoja. Tämä tulee hyvän hallintotapaan. anna teille muutamia lukuja, jotta voin osoittaa, mitä hyvä hallintotapa tarkoittaa Romaniassa. Talouskasvumme on yli 4 prosenttia. Todennäköjäämä on 2,6 prosenttia työttömyys on alle 2 prosenttia ja investointiarmeija on yli 10 prosenttia. Tuo itse asiassa osoittaa teille, millaista on hyvä hallintotapa ja tiedot, joita tietyt kollegat täällä varmasti ovat saaneet, ovat antaneet väärän vaikutelman. Voin antaa teille kaikki nämä luvut, jos haluatte, ja voin kertoa teille kaikista asioista, joita Romanian hallitus on tehnyt yrittääkseen parantaa elinoloja ja hyvää häntä tappaa Romaniassa. Meidän pitäisi myös vertailla tuloksia muihin valtioihin. Ei jos näin tehtäisiin, niin näkisitte, että Romanien hallitus tietää, mitä tekee, ja sen hallitus kyllä miettii, mikä on kansalaisille parasta. Herra Paksas kysyi siitä, miksi näistä jakolinja-asioista. Me kaikki tiedämme vastauksen tähän kysymykseen. Meidän pitäisi keskittyä siihen, mikä yhdistää meitä, eikä keskittyä siihen, mikä mahdollisesti erottaa meidät toisistamme, koska vain työskentelemällä yhdessä voimme edistyä Haluaisin kiittää teitä Maria Joao ystävällistä sanoistanne. Ja on totta, että Sibiun huippukokous olemaan tilaisuus meille tehdä yhteistyötä ja yrittää luonnostella EUn tulevaisuutta. Täällä on puhuttu paljon EUn tulevaisuudesta ja kun sitä puhutaan, se yhteistyötä, oli poliittinen perheemme mikä tahansa toimielimet. Ne pitää tehdä yhteistyötä, jotta päästään ratkaisuihin, jotka ovat lähemmäksi kohti jo kansalaisia että voidaan taata tulevaisuus, jossa olemme yhtenäisiä ja jossa tarvitsemme parhaat näkymät. Kansalaisen edustaja Höökmark. Hallituksen pitää torjua korruptiota. Olen sanonut monta kertaa, ettei meillä ole yhtään lakiesitystä pöydällä Romaniassa tästä aiheesta, eli tuosta armannuksesta Haluamme suojella kansalaisiamme, emme halua puolustaa ketään, erityisesti haluamme suojella niitä ihmisiä, joiden oikeuksia on poljettu. Ja on erittäin tärkeää, että kun puhutaan oikeusvaltioperiaatteesta, kun puhutaan oikeudesta, tietysti tehdään yhteistyötä ja kun torjutaan korruptiota. Romanian hallitus tulee näin tekemään, mutta meidän pitää kaikkien suoraan niiden ihmisten oikeuksia, joihin on vaikuttanut ne ovat vaikuttaneet tällaiset tuomiot ja sellaiset pöytäkielet, joita on ollut olemassa oikeusjärjestelmän ja salaisten palvelujen välillä. Koska nyt on olemassa ihmisiä, jotka sanovat, että korruption torjunta on tärkeää, mutta samat ihmiset, jotka sanovat, että tätä haluavat piilotteella totuutta siitä, mitä tapahtui Romaniassa. Ja syy on se, että he olivat osa tuota samaa järjestelmää, joka johti lain rikkomisiin. Herra Marinescu, teidän kantan romanin hallitusta vastaan ei ole perusteltu. Te sanoitte, että oli hyökkäyksiä PSDn, niin, että PSD-ALDE hallitus hyökkäsi oikeastaan vastaan, mutta tämä ei ole totta enkä usko, että kukaan romanilainen uskoo sitä, että voidaan sanoa, että Romanian hallitus on tehnyt päätöksen, joka on oikeusjärjestelmän vastainen. Kaikki lait, no niistä on äänestetty Romanian parlamentissa. Ja Romanian parlamentti, no senhän, olet valinnut romanialaiset, te puhutte eurooppalaisista varoista ja rahastosta tai sitten viitata tähän teknokraattiseen aikaisempaan hallitukseen, virkamieshallitukseen meidän mandaattimaina nyt vuoden ajan olemme edistyneet 26 prosenttia näitä EU-varoja. Meillä on tuo käyttöaste siis, ja siinä ei oteta huomioon maataloutta, koska siinä luku on 27 prosenttia, mikä on EU-keskiarvon mukaista. Hallitus tekee töitä romanilaisten eteen ja on selvää, että on ryhtyneet toimenpiteisiin tähän voitaisiin päästä. Päinvastoin kuin mitä täällä on sanottu. Edustaja Bresso, kyllä. Alueellinen lähentyminen on erittäin tärkeää. Mitään aluetta ei saa jättää, paitsi on vuoristoalueet, syrjäisimmät seudut. Ne kaikki otetaan huomioon suhtaudumme avoimesti ehdotuksiin, jotta voidaan parantaa näiden alueiden oloja. Sanoitte, että 20 miljoonaa nuorta äänestää ensimmäistä kertaa eurovaaleissa ja kysyttiin minulta, mitä voisimme tehdä, jotta voitaisiin vakuuttaa nämä nuoret ihmiset, että he äänestäisivät ensinnäkin. Pitää osoittaa heille, että meillä on ratkaisuja heille ja toiseksi meidän pitää näyttää näille nuorille, että tässä ei ole kyse poliittisen ryhmien välisestä konfliktista. Sillä tässä pitää olla kyse meidän tarjoamista ratkaisuista, jotta voimme tuoda lisäarvoa ja jotta kansalaisemme voivat ymmärtää näitä ratkaisuja, just äänestämme toimimissa. Ja uskon vakaasti, että yhteistyöllä voimme saavuttaa tämän. Minä uskon Euroopan parlamentin jäseniä, minä uskon komission ja neuvostoon myös. Minä uskon, että yhdessä me voimme tulevana puolivuosikana antaa ja tarjota ratkaisuja, jotta täytämme 20 miljoonan nuoren ihmisen odotukset. Ja lisäksi pitää myös täyttää yli 500 eurooppalaisen odotukset. Edustaja Jarokka, mainitsitte, että on jäsenvaltioita, jotka ovat köyhempiä ja että pitää tehdä jotakin tämän asian eteen, mutta yli vuoden ajan olemme yrittäneet ratkaista tätä, olemme kovasti yrittäneet panna elinoja, olemme nähneet, että säästöpolitiikka ei ole oikea ratkaisu meille eikä muillekaan jäsenvaltioille. Olemme nostaneet palkkoja ja eläkkeitä ja olemme nostaneet lääkäreiden ja opettajien palkkoja ja muitakin etuuksia on korotettu vammaisille. on investoineet pieniin kyliin ja maaseutuun. Kaikki nämä asiat on toteutettu, jotta voitaisiin vähentää köyhyyttä. Ja tämä on siis EU-tason lisäksi tapahtuvat toimintaa. Ja loppukommentti vielä minulta. ajatellen näitä syytöksiä, täällä on esitetty. Pohdin kovasti, pitäisikö nyt vastata tähän, mutta uskon, että kansalaisemme kyllä tietävät eroon vihamielisyyden ja avoimen asenteen välillä. Edustaja Preda, Romanian hallitus ja sen pääministeri eivät kritisoi Euroopan parlamenttia ja Euroopan komissiota –